Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. Hyvät kollegat, aloitetaan. No niin, tänään keskittykääpä kollegat. Meillä on hyvin tärkeä päätös. Meillä on Meillä on siis tänään puheenjohtajan vaali, joka liittyy siihen, että Rova Valean on nimitetty komission jäseneksi. Ja nyt meidän täytyy ehkä äänestää tai joka tapauksessa valita puheenjohtaja. Haluaisin nyt sanoa, ketkä ovat täällä sijaisena. Mr. Salini, e, Madame Nibler, um, Madame Todd, e, Mr. Mr. Gürk, um, that's all from e Tässä kaikki EPPstä ja sitten SD-ryhmästä. Replace Mr. Kalenda.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 Vihreistä. Madame Paulus replace Mr. Bloss, eh, Mad eh, Mr. Karem, Mr. Pe eh, ID. ID-ryhmästä. Bild will replace Mr. Mariani, ECR. ECRstä. Kroken will replace colleague Toszenowski. GUE replaced, Mr. Botenga will replaced by... Botenga korvaa Cornelia Enstin. Ja tässä kaikki. Ja nyt kokous on päätösvaltainen ja nyt pyydän ehdokkaita, ehdokkaiden nimeämistä. Olkaa hyvä. Good morning, thanks. Hyvää huomenta, kiitoksia. EPP-ryhmän puolesta haluaisimme ehdottaa herra Busoita ITRE-valiokunnan puheenjohtajaksi. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Good morning, thank you. Hyvää huomenta, kiitoksia. Minä haluaisin esittää kollegaani Joel Melania puheenjohtajaksi. sorry, Joel Milan. Siis Joel Milan. Candidate. Eh, niin, pysyn eh, ehdokkaalta, suostuvatko he? Suostutteko tähän ehdokkuuteen? So, uh... Niin, nyt meidän täytyy siis eh, äänestää salaisella äänestyksellä. Ja siis ottakaa äänestyskortit esiin. Meillä on kaksi ehdokasta. Kuten tiedätte, kullakin jäsenellä on vain yksi ääni. EPP 8, SD 15, Renew 10, Vihreät 8, I, I, ECR 6, QE 4, N, NI 4 ääntä. Ja ensimmäisellä kierroksella ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön, e, e, on valitaan. Ja nyt meidän täytyy siis siirtyä äänestykseen. Niin, muistin juuri meillä, on, on, me, meillä on siis punainen ja vihreä, melän ja busoe. Melän punainen ja busoe vihreä. Okay. Yeah, then please uh, we, we make also test vote. No niin, pidetään siis nyt koeäänestys. Katsotaan, toimiiko kone. No niin. Oletteko valmiita äänestämään? Anteeksi. Please change the seat. Vaihtakaa sitten paikkaa, jos ei kone toimi. In the case of everybody. Niin, kollegat, toimi, toimivatko äänestyslaitteet? So are you ready to vote? Oletteko nyt valmiit äänestämään, joten Äänest, aloitamme siis äänestyksen. Once again, you, you know what the candidates, please. Tiedätte, ketkä ehdokkaat ovat, joten äänestäkää. Äänestys päättyy. One EPP. Meillä on liian, EPPstä on yksi liikaa. And now it's okay. So everybody... No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Busoe. Onnittelut. Chairman, please. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, colleagues. Uh, Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat. Haluaisin ihan lyhyesti vain puhua. Ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni, kiitoksia luottamuksesta ja siitä, että äänestitte minua tänään. Haluan vakuuttaa teillä, että vastuulla tulen kantamaan puheenjohtajan velvollisuudet. Haluan kiittää EPP-tiimiä ITRE-valiokunnassa, koordinaattori herra Eeleriä, että hän nimitti minut, varakoordinaattori Carvalho ja myöskin romanialaisia kollegoitani Lares Bogdan ja ja herra Blaga, että tukivat minua. ITRE on minun mielestäni kaikkein tärkein valiokunta tässä parlamentissa. Se on vastuussa unionin teollisuuspolitiikasta, tutkimuksesta ja innovointipolitiikasta, avaruuspolitiikasta ja uusien teknologioiden käytöstä. Siksi meidän valiokunnallamme on suuri vaikutus kansalaisten elämään. Nyt kun meillä on uusi komissio, niin meillä on hyvin paljon työtä edessämme ja ITRE valiokunnan täytyy olla johtoasemassa, kun saadaan aikaan tämä paradigmamuutos, mutta meidän pitää myös pysyä tasapainossa ja löytää vastaukset haasteisiin, ottaa ottaa huomioon ilmastonmuutos, mutta myös kansalaisten työpaikat ja kilpailukyky maailmanlaajuisesti. Me tarvitsemme todellista, kunnianhimoisempaa teollisuuspolitiikan strategiaa. Meidän on varmistettava energiajärjestelmiemme siirtymä, jotta voimme saavuttaa äh, hiilivapauden strategisen tavoitteemme, mutta on tärkeää ei vain innoittaa tähän työhön, vaan äh, olla kilpailukykyinen, varmistaa energiaturvallisuus, äh, työpaikat ja oikeudenmukainen siirtymä. Joten hyvät kollegat, sitoudun äh, tekemään yhteistyötä kanssanne olemaan kumppanikeskusteluissa ja puheenjohtajana äh, haluan äh, puolustaa ITREN toimivaltuuksia ja varmistaa tasapainon ja käytännönläheisyyden valiokunnan työssä, kun olen puheenjohtajana. Kiitoksia. Thank you once again. We'll take a Kiitos oikein paljon. Pidämme lyhyen tauon ja pyydän teitä tänne takaisin kello 10, niin että aloitamme sitten työpäivämme.